Good morning everybody, dear friends. No niin, hyvää huomenta kaikille, hyvät ystävät. Aloitamme kokouksen. Speak in Spanish. Ja puhun espanjaa, eli jos tarvitsette tulkkausta, niin laittakaa kuulokkeet korville. Antes de dar... Ennen kuin aloitan esityslistan käsittelyn tänään, niin haluaisin tiedottaa asioista ja sitten pyytää myös tiettyjä asioita. Eilen Espanjassa viisi viatonta henkilöä, kolme naista ja kaksi lasta on tapettu naisiin tai sukupuoleen kohdistuvan väkivallan seurauksena, matsoväkivallan seurauksena. Ja mahdollisesti tämä uutinen ei pääse suurten eurooppalaisten lehtien etusivuille, mutta kyseessä on terrorist, terroriteko. Kyseessä on viisi henkilöä, jotka menettivät henkensä yhden päivän aikana yhdessä maassa. Eilen muuallakin Euroopassa mahdollisesti on ollut muita samanlaisen väkivallan uh- uhreja, mutta minun mielestäni on tarpeen ja aiheellista että sanomme asian ääneen ja osoittaisimme kunnioitustamme näille perheille ja näille ihmisille, joten pyydän hetken hiljaisuutta tämän rikoksen uhreiksi joutuneille. Muchas gracias y espero que... Kiitos paljon. Toivottavasti emme unohda sitä vastuuta, mikä meillä kaikilla on, jokaisella meistä, jotka olemme täällä paikalla, siitä, että teemme työtä tällaisen sosiaalisen epäkohdan poistamiseksi. Sitten siirrymme esityslistaan ja ensimmäinen kohta koskee puheenjohtajan ilmoituksia. Eli totean, että pitäen mielessä 2017 budjetin valmistelun ja siihen liittyvät toimenpiteet, niin meidän pitäisi käynnistää eri ryhmien ehdotusmenettelyt, eli pilottihankkeet ja valmistelu toimenpiteet, eli sihteeri ottaa yhteyttä eri poliittisiin ryhmiin ilmoittaakseen näille asian sisällöistä ja myöskin menettelytavasta ja sitten ryhmät voivat esittää asian liittyvät ehdotuksensa sihteeristölle. Sitten pidimme koordinaattorin kokouksen ennen tätä valiokunnan kokousta ja päätimme joistakin mietinnöistä, joita käsittelemme täällä valiokunnassa osoittain tietyille poliittisille ryhmille ja määritämme sitten myöskin esittelijät näille mietinnöille. Kuten myös päätimme tämän vuoden kuulemistilaisuuksista ja missioista tämän valiokunnan puitteissa. Ja eri ryhmät sitten varmaan ilmoittavat kollegoilleen näistä keskusteluista ja niiden sisällöistä ja myöskin päätöksistä koskien siis näitä missioita ja kuulemistilaisuuksia. Ja sitten siirrytään seuraavaan asiakohtaan, joka on siis äänestysvaihe mietinnöistä ja lausunnoista. Jos teillä on äänestyskortit valmiina, niin se olisi hyvä asia. La señora Morvai pide la... Morvailla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Um, thank you, Madam Chair. I... Kiitos, puheenjohtaja. En tiedä erehdynkö, mutta sääntöjen mukaan tulisi vetää yhteen tässä valiokunnan kokouksessa koordinaattoreiden kokouksen anti, ainakin se mitä päätettiin. Minä olen sitoutumaton ja minut on siis puolueellisesti syrjäytetty kaiken tiedon saamisesta ellen ole väärässä, niin voisitteko te ystävällisesti kertoa, mitä, mistä päätettiin koordinaattoreiden kokouksessa? Eh, signora Morvai, ystävä. Niin, arvoisa edustaja Morvai, saatte tiedot, samoin kuin kaikki muut poliittiset ryhmät täällä parlamentissa ihan asianmukaisia reitejä kuten aikaisemmin totesin olemme, meillä on tässä joukko lausuntoja ja mietintöjä, joista ryhmissä päätetään sitten niiden loppuun saattamisesta. Ja sitten päätimme tosiaan kuulemisista ja sitten vuodelle 2015 mietimme myös, että esittäisimme kaksi suullista kysymystä täysistunnossa ja poliittisten ryhmien kesken päätettiin siitä, että siellä osoitettaisiin tietyt kollegat, jotka huolehtisivat näiden suullisten kysymysten valmistelusta ja 5. ja 7. toukokuuta sitten esitetään nämä kysymykset. Mutta kuten totesin aikaisemmin, niin te kuin kaikki muutkin tämän valikunnan jäsenet saavat aikana ihan asianmukaiset tiedot kaikista näistä keskusteluista ja päätöksistä. No, sitten siirrytään äänestyksiin mietinnöistä ja lausunnoista. Ensimmäisenä vuorossa on kasvusta ja työllisyydestä, investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun, taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa. Aloitetaan kompromissi ykkösestä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 Hetkinen. Haluatteko tarkistaa? 31 tarkistetaan. Tarkistus 31 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta äänet. Tarkastetaan. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja olen varma, että puheenjohtaja voi erehtyä toki, mutta jos minä nyt näen, että tilanne on hyvin lähellä lähellä ää, tasa-ääntä, niin silloin kannattaa tietenkin kannattaa pyytää tarkistusäänestystä. Totta kai täältä voin puheenjohtajan palliltakin erehtyä katsoissani. Sitten 33 kahdessa osassa. Tässä on pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Ensimmäinen osa. Ai anteeksi hetkinen, meillä olikin vielä tarkistus 34 ensin puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 33 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Niin, minulla listassani lukee, että 33 olisi kohta kohdalta. PPE olisi pyytänyt sitä, eli äänestetään kahdessa osassa. No niin, äänestetään ensimmäisestä osasta nyt ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 35 myös kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 36 puolesta tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään kompromissi kakkoseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 26. Ei hetkinen, minä taisin hypätä jo hieman kauemmas kuin piti. Niin, 41 siis ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan ja hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan Tarkastetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa tarkistuksesta 53 ja päättyy. Minä olin nähnyt vähän toisella tavalla, eli hyväksytty 32 puolesta ja 20, 21 puolesta ja 11 vastaan. Eli hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan,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 Edustaja Kingli, onko teillä suullinen tarkistus ilmeisesti? Thank you, Madam Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Ennen johdatusosakappaleita tarkistus kolme, joka liittyy johdatusosakappaleeseen A Bilbaalta. Hänen kanssaan on sovittu ja korostaisin, että tässä pitäisi lukea, kun taas historiallisesti naiset ovat kärsineet enemmän työttömyydestä kuin miehet – mies, naisten työttömyys on 10 prosenttia kaikkialla EU-ssa ja siinä on huomattavasti variaatiota ja naisten taloustilanne on pahentunut talouskriisin alettua. Sitosestamos. Niin, kaikki olemme samaa mieltä. Jos kaikki olemme tästä samaa mieltä, niin äänestämme tällä sisällytyksellä. Siis tarkistus kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus ykkönen puolesta vastaan. Tarkastamme tarkistuksen yksi. Äänestys alkaa. Se cierra la Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja kuutonen puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää luulisin, että hylätty, mutta tarkastetaan sähköisesti. Siis 22. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty siis. Ja sitten tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään loppuäänestys tästä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Yksimielisesti hyväksytty mietintö, eli onnittelut Görlingille. Okay. Vale. Pasamos al informe sobre la actual situación política en, Af en Afganistán. Sitten Afganistanin tämänhetkinen poliittinen tilanne. Valmistelija on Gabriel ja Le Grip halusi käyttää puheenvuoron. Euh, Nopeasti, sillä esittelijä Gabriel ei voi olla läsnä ja minä pyydän hänen poissaoloaan anteeksi, hän on kotimaassaan. Hän olla kiittää varjoesittelijöitä sydämestä, koko sydämestään ja kaikkia tarkistuksia jättäneitä. Nämä rikastuttavat tätä lausuntoa. Ja AFET-valiokunnan varajäsenenä hän tulee katsomaan, että nämä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan näkemykset otetaan mukaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Pahterin myöskin halusi puheenvuoron. Eh, Paljon kiitoksia. Minä haluaisin ottaa suullisen tarkistuksen tähän mukaan, jos mahdollista, koska tämä mielestäni rikastaa ja päivittää tätä asiaa, ottaen huomioon viimeaikaiset vakavat tapahtumat. Eli tämä on johdantosan kappale ja todetaan, että ottaen huomioon 27-vuotiaan afganinaisen murhan, joka hakatin kuolit kuoliaksi Kabulin keskustassa 19. maaliskuuta, niin tuomitsemme tämän, jotta voisimme osoittaa naisten valta, kauhean todellisuuden Afgar, Afganistanissa. Varmaankin tunnustamme tämän brutaaliuden ja tämän barbaariuden ja hänet hakattiin ja lopulta sitten poltettiin kuoliaaksi 15 henkisen miesryhmän taholta. Eli meidän mielestä, minun mielestämme pitäisi osoittaa kunnioitusta ja tunnustaa tämä tapahtuma tässä yhteydessä. Gracias, señora. Kiitoksia, Vetera. Kukaan ei varmaan tätä vastusta. Eli sitten kun äänestämme näistä johdatosan kappaleista, no niistä näistä ensin ja sitten katsotaan, millä tavalla sihteeristö sitten sijoittaa tämän parhaalla tavalla. Ensin kompromissi kakkonen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14, siihen liittyy suullinen tarkistus, joka on otettu mukaan tähän luetteloon. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta. Anteeksi, kompromissi 4 puolesta. Ai sitä äänestettikin jo. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Ei nyt tullut ihan selväksi 29, eli tarkistamme tarkistuksen 29 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 siihenkin liittyy suullinen tarkistus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdatosan kappaleet Eli ensinnäkin Beferan suljen tarkistus ei äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6, siihen liittyy suullinen tarkistus, joka on lisätty tekstiin. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestämme sähköisesti. Loppuäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta ja yksi tyhjä ääni. Eli onnittelut Gabrielille. Sitten seuraavaksi Refit äänestys. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten viimeinen äänestys. Esittelijä on Kosta, eli sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen, eli tarkistus kaksi. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Eli äänestykset on nyt hoidettu. Kiitoksia yhteistyöstä ja siirrymme seuraavaan kohtaan. Thank ah, <laughs> you.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 Uh, I will speak uh, in Portuguese. Puhun portugalia. Nyt aloitamme keskustelun. Tämä koskee erästä arviointia, joka on jo käsitelty valiokunnassa direktiivi 2006 kautta 54 koskien äh, koskien kertomus siis miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisten kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta. Ennen kuin käsittelemme tätä itse mietintöä, niin kuulemme asiantuntijoita, jotka ovat työskennelleet tämän asian parissa ja laatineet meille arvioinnin, joka käsittelee tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja tämä toimii siis alustuksena keskustelullemme. Olemme siis pyytäneet parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoa laatimaan kertomuksen arvioinnin liittyen siihen, kuinka tätä direktiiviä, kuinka tämä direktiivi on pantu täytäntöön. Ja Tänään tulemme kuulemaan tämän arvioinnin tulokset ja jotta keskustelu saadaan avatuksi, annan puheenvuoron herra Dunille, joka vastaa tutkimuspalveluista, ja hän kertoo tästä arvioinnista, joka koskee tätä direktiiviä. Herra Dan, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Um, Kiitos paljon puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Mainitsisin vain, että Euroopan parlamentin tutkimuspalveluiden pääosastossa yritimme, pyrimme antamaan tukea Saborskan mietinnölle omalla työllämme meidät perustettiin työvalikunnan toimesta, jotta tätä vaikutusarviota voitaisiin tukea tämän oma-aloite mietinnön aikaansaamiseksi. Tarkoituksena oli saada tietoja eri asiantuntijoilta, jotta saataisiin sellainen valiokunnan mietintö aikaan, joka sitten tukisi esittelijän tekemää työtä. En puhu tässä valikunnassa nyt ensimmäistä kertaa, nimittäin valiokunta laati erittäin merkittävän mietinnön viime vaalikaudella. Ja muistutan, että laadimme tällaisen eurooppalaisen lisäarvon kertomuksen, joka tuki Rouva Bauerin työtä tästä samasta aiheesta. Tämä oli lakia säätävä oma-aloitemietintö viime kaudella siis. Ja jos en nyt sitten erehdy, niin Saborskan mietintö on toinen tai ehkä jopa kolmaskin tästä aiheesta. Ja muistan, että, että Euroopan komission vastine tähän mietintö oli ääri, mietintöön oli äärimmäisen, tai tähän raporttiin oli äärimmäisen ää, pettymyksen tuottava. Ja sen takia nyt sitten tarkastelemme argumentointia eri näkökulmista ja uskon, että asiantuntijat tänään antavatkin teille näitä erilaisia näkökulmia. Tohtori Burri varmaan kertoo hyvin mielenkiintoisella tavalla kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisesta ensinnäkin ja sitten toiseksi ähm, täytäntöönpanosta ja sitten sen valvonnasta. Ja sitten muist täällä raportissa näkyy sellaisia aspekteja, joissa esimerkiksi viitataan tasa-arvoelimien tehtäviin, tietoinkeruuseen jäsenvaltiossa, kaikkiin aiheisiin, joita on käsitelty myös aikaisemmissa raporteissa, ja asiantuntijat puhuvat näistä. Tämä on hyvin tärkeä poliittinen kysymys mielestäni, ja toivottavasti se johtaa sitten lisätyöhön ja lisälainsäädäntöehdotuksiin, joita tämä valiokunta aikanaan tekee. Kiitoksia. Ähm, Ivo. Kiitos, Dan. Seuraavaksi puheenvuoron saa professori Susan Burri. Hän on vanhempi luennoitsija Utrehtin oikeustieteen yliopistossa ja hän johtaa myös tärkeää sukupuolten tasa-arvon paneelia. Hän voi katsoa tätä oikeudellisesta näkökulmasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia kutsusta ja tästä esittelystä. Meillä on nyt uusi oikeudellisten asiantuntijoiden verkosto Euroopassa liittyen tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen ja itse vastaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tutkimus, jonka olen valmistellut liittyen tämän uudelleen laaditun direktiivin soveltamiseen. Siinä on keskitytty suoriin ja epäsuoriin syrjinnän muotoihin, mutta tein siitä hiukan laajemman siinä mielessä, että olen oikeudellisesti analysoinut tätä uudelleen laadittua direktiiviä. Olen katsonut tärkeimpiä kohtia direktiivistä ja sitten tapausoikeutta EU-tuomioistuimesta. Ja lisäksi on syvällisesti analysoitu kuuden jäsenvaltion tapausta. Kansalliset asiantuntijat ovat vastanneet kyselykaavakkeeseen. Ja juristina on tärkeää ottaa huomioon, että sekundäärilainsäädäntö, eli tämä direktiivi, ei voi korjata primäärilainsäädäntöä, esimerkiksi mitä tulee samaan palkkaan palkkaan samasta työstä naisille ja mielille, mie, naisille ja miehille. Mutta siinä voidaan antaa selityksiä, eli direktiivillä on siinä mielessä tärkeä rooli. Ja tärkeä asia on se, että pitäisi olla johdonmukaisuutta, kun ajatellaan näitä eri tasa-arvo- ja syrjimättömyysdirektiivejä. Esimerkiksi kun ajatellaan määritelmiä ja niin sanottuja horisontaalisia säädöksiä, esimerkiksi todistustaakka tai sanktiot. Myöskin täytyy ottaa huomioon kansainvälisen oikeuden merkitys, erityisesti kansainväliset sopimukset, jotka on laadittu YKssa ja ILOssa. Joskus EUn lainsäädäntö ei ole kovin johdonmukainen. Siellä on säädöksiä, jotka ovat tärkeitä tällä saralla, ja joita täytyy sitten soveltaa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi mitä tulee myönteisiin toimiin naisten hyväksi. No, uudelleen laadittu direktiivi tähtäisi siihen, että EUn lainsäädäntöä on uudistettu, eikä se tarkoita välttämättä uudelleen laatimista kansallisella tasolla. Joissain jäsenvaltioissa uutta lainsäädäntöä on hyväksytty, mutta toisissa sitä ei pidetty tarpeellisena hyväksyä mitään uutta lainsäädäntöä, jotta voidaan panna direktiivi täytäntöön. No, olen käsitellyt kahta eri vaihtoehtoa. Ensinnäkin, tähdätäänkö uuteen direktiiviin, Bauerin mietinnöt ja Zaborskan mietintöluonnos vetoavat komission, jotta komissio tekisi lainsäädäntöehdotuksen, jotta direktiivi voidaan korvata. Ja mielestäni uudella direktiivillä olisi etuja, mutta myöskin haittoja. Eli muutama asia. Ensinnäkin voitaisiin päivittää direktiiviä nyt kymmentä vuotta myöhemmin. Me voisimme antaa vahvempia oikeuksia, vahvistaa tuomioistuimen tapakäytäntöä, ja tämä direktiivi voitaisiin myöskin selkeämmin yhdistää muihin tärkeisiin direktiiveihin, erityisesti mitä tulee vanhempainvapaaseen, osa-aikatyöhön, raskausdirektiivin tai määräaikaistyöhön, mutta tässä on myöskin haittoja. Hyvin usein täytyy tehdä kompromisseja, jotta lainsäädäntöä saataisiin hyväksyttyä. Ja tarkistusten pitäisi noudattaa tuomioistuimen päätöksiä, mutta nämä päätökset eivät aina ole johdonmukaisia. Ja jäsenvaltioiden velvollisuuksien pitäisi olla hyvin selkeitä minun mielestäni. Ja lisäksi joskus meillä on direktiivejä, joissa pannaan täytäntöön työmarkkinaosapuolten sopimuksia ja ainoastaan työmarkkinasopimukset voivat uudistaa tällaisia puitesopimuksia. Tämä koskee esimerkiksi vanhempainvapaa-direktiiviä. Eli jos tähtäätte uuteen lainsäädäntöehdotukseen, niin minulla olisi seuraavanlaisia suosituksia. Pitää ensinnäkin selventää täytäntöönpanovelvollisuuksia jäsenvaltioissa. Se nyt ei vanhassa direktiivissä tullut ihan selväksi, ja sitten pitäisi viitata kansainväliseen, kansainväliseen oikeuteen ja pitää muistaa monentahoinen syrjintä ja pitäisi ottaa mukaan lauseke, joka liittyy sukupuoli-identiteettiin ja sen korjaamiseen. Mukaan pitää ottaa myöskin selvityksiä liittyen saman palkan periaatteen soveltaminen – esimerkiksi syrjintää miesten ja naisten palkoissa ei saa harjoittaa. Järjestelmä voi sitten kuitenkin aiheuttaa syrjintää, oli kyse sitten lainsäädännöstä tai vaikka eläkejärjestelmistä, mutta avoimuusperiaate edellyttää, että sama palkan periaatetta sovelletaan kaikissa eri kategorioissa palkan läpinäkyvyyden pitää tulla selväksi. Voidaan miettiä, että se voitaisiin kodifioida. Ehkä niitä voitaisiin myöskin korjata. Mutta komission suositukset 7. maaliskuuta 2014 liittyen palkkojen läpinäkyvyyteen. Ja myöskin voidaan miettiä, miten ulkoistaminen voitaisiin ottaa osaksi direktiivin vaikutusalan. Meillä pitää olla johdonmukainen lähestymistapa, mitä tapahtuu sukupuoleen liittyviin tekijöihin, esimerkiksi liittyen sosiaaliturvadirektiiviin. Eläkejärjestelmät ovat hyvin erilaisia Kaikissa maissa ei ole kolmen pilarin järjestelmä, joka meillä on, ja se täytyy ottaa huomioon. Myöskin lomajärjestelyitä voidaan tarkastella erikseen, ja ehkä pitäisi olla uusi oikeudellinen väline tällä alalla. Sitten aikarajat. Tuomioistuin ei ole kodifioinut näitä asioita. Ja sitten työnhakijoiden tiedonsaantivelvollisuus oikeus olisi tärkeää. Jos ei haluta uutta direktiiviehdotusta, on tietysti muita tapoja parantaa direktiivin tehokkuutta. Otin esille muutaman, eli valtavirtaistamista ja valvontaa. Näitä velvollisuuksia voidaan vahvistaa jäsenvaltioissa. Se olisi mielestäni tärkeää. Voitaisiin kehittää sukupuolivaikutusarviointivälineitä. Ja enemmän pitäisi korostaa ennaltaehkäisyä syrjinnässä. Ja tähän liittyy myöskin stereotyyppien ja ennakkoluulojen torjuminen. Ja näin voitaisiin toimia artiklan 5 pohjalta – Siinähän viitataan juuri sukupuolistereotyyppeihin. Ja voidaan myöskin korostaa, että tavoitteena on tasa-arvon edistäminen. Ja voitaisiin myöskin levittää tietoa siitä, miten on kielletty sukupuolen korjausleikkaukset. Tähän kieltoon ei ole mitään poikkeuksia ja taloudelliset vaikutukset eivät voi olla selitys tällaiselle syrjinnälle. Sitten voitaisiin antaa enemmän tietoa näistä avoimuusvelvoitteista, joista komissio on tehnyt suosituksia. Ja myöskin voitaisiin katsoa, millaisia puutteita on itsensä työllistävien naisten tilanteessa, koska nämä eri direktiivit eivät aina anna kovin paljon suojaa näissä kysymyksissä. Ja sitten tasa-arvoelinten merkitys ja niiden riippumattomuus voidaan ottaa esille, ja niillä pitää olla riittävä budjetti näiden tehtävien suorittamiseen. Näitä toimia voidaan toteuttaa lyhyellä aikavälillä. Ja sitten lopuksi vielä hiukan tietoa syvällisestä tutkimuksesta, joka tehtiin kuudessa jäsenvaltiossa. Ranska, Latvia, Slovakia, Espanja, Alankomaat ja Ruotsi. Ja nämä maat valittiin niiden koon perusteella. Me halusimme uusia ja vanhoja jäsenvaltioita mukaan Ja yhteenvedot näistä tutkimuksista ovat tutustumisen arvoisia. Ne ovat kaikki mukana raportissa. Siellä annetaan sisäpiirin tietoa näistä ongelmista liittyen direktiivin käytännön täytäntöönpanoon. Siinä puhuttu direktiivin tavoitteesta, määritelmistä, käsitteistä, kuten esimerkiksi suora ja välillinen syrjintä – ja ongelmat, jotka liittyvät näihin käsitteisiin, niiden soveltamiseen. Direktiivin soveltaminen. Ja sitten raportissa on myöskin suosituksia Euroopan parlamentille, sidosryhmille, työmarkkinaosapuolille, kansallisille lainsäätäjille ja Euroopan komissiolle. No mitä tästä tutkimuksesta käy ilmi? ongelmien monimuotoisuus jäsenvaltioissa, mitä tulee direktiivin soveltamiseen. Oikeudelliset kontekstit ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi Ranskassa ja Espanjassa direktiivi pantiin täytäntöön uudella lailla, ja säädökset, jotka liittyivät yhtäläiseen kohteluun miesten ja naisten osalta työpaikalla, niitä on monissa lähteissä. Mutta Alankomaissa mitään lisätäytäntöpano ei katsottu tarpeelliseksi ja tietyt lait liittyvät näihin kysymyksiin. Eli direktiivin soveltaminen käytännössä on hyvin hankalaa ja monet asiantuntijat puhuivat ongelmista, jotka liittyvät syrjinnän todistamiseen. Toivottavasti tässä tekstissä on sitten hyödyllisiä ehdotuksia esittelijälle – ja haluatteko uusia ehdotuksia tai ette? Ja voitte miettiä, haluatteko ehdottaa sitten muita toimenpiteitä, jotta direktiivi pantaisiin kaikkialla täytäntöön. Kiitos. Suzanne Burry. Kiitos paljon, professori Burri. Seuraavaksi siirrymme seuraavaan puhujan Marcella Korsi Rooman, Rooma 1 yliopistosta. Ja hän käsittelee direktiivin tehokkuutta siinä, että puututaan tasa, no, palkkakuiluun ja tasa-arvoisen eläkkeeseen. Korsi, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia että nämä ihanat tulkit ovat läsnä. Monissa muissa ympäristöissä emme voi heidän palveluistaan nauttia. Niin minun tavoitteeni tavoitteenani on nyt nimenomaan kertoa teille siitä, mikä on palkan käsite tietenkin tämän direktiivin puitteissa ja sitten ohjata tätä aihetta kahteen suuntaan erityisesti. Ja jos sallitte nyt, kutsun sitä perinteisiksi palkkaeroiksi. Täällä keskust- on paljon keskusteltu tästä aiheesta ja myöskin talouskirjallisuudessa ja keskusteltu myöskin Euroopan unionin ulkopuolisissa konteksteissa, myöskin kansainvälisissä ympyröissä. Ja sitten näitä teemoja tukisin vielä erityisesti eläke eroilla naisten ja miesten välillä, koska eläkkeethän ovat direktiivin mukaan. Ja kun puhun tässä direktiivistä, niin en tietenkään toista sitä joka kerta, mutta kyseessä on siis 2006-54 EU, eli sen palkan käsitteen, käsitteen puitteissa ja eläkekäsityksen puitteissa tässä puhettani pidän. Eli imprimis tällä, tässä tässä tutkimuksessa tuodaan esiin teidän tietoonne ja direktiivin valossa tärkeitä asioita, jotka voivat toivottavasti olla teille avuksi työssänne. Ensimmäinen ongelma, jonka haluaisin tässä korostaa ja ottaa esille, on se tarve saada tietoja helposti ja näiden tietojen täytyy olla homogeenisia niin, että pystytään vertailemaan Euroopan eri maiden tilannetta näissä näissä kysymyksissä. Tekemäni analyysinne näkökulmasta käsiin kävin läpi kahta suurta Euroopan tasoista tietokantaa, ja tässä kiitän Eurostatia. Eli kyseessä on tämä kaikkein perinteisimmin käytetty tietokanta palkkakuilujen määrittämiseksi miesten ja naisten välillä. Eli kyseessä on tällainen palkkakysely, joka suoritetaan jokaisessa jäsenvaltiossa Eurostatin koordinoimana. Ja tämä tietokanta, jota me käytämme todella paljon talouden sukupuolikysymyksissä on EUSILK, ja siinä keskitytään palkkaan ja elinolosuhteisiin Euroopan kansalaisten arkipäiväisessä elämässä. Ja tämän toisen tietokannan ansiosta pystymme mm, laatimaan tarkempia indikaattoreita, jotta voisimme ymmärtää, mitä, nämä palkkoero, eh, mitä näiden palkkaerojen taakse kätkeytyy. Ja ennen kaikkea onnistumme identifioimaan eh, sukupuolten väliset erot eläkekäytänteissä. Tällä hetkellä ei ole mitään Eurostatin vaatimaa indikaattoria, joka olisi jo olemassa eläkeerojen paljastamiseksi. Eli minun näkökulmastani tämä on se ensimmäinen asia, mikä nyt pitäisi ottaa huomioon direktiivin uudelleenlaadinnassa tai uudessa direktiivissä, koska ilman tällaista indikaattoria on kovin vaikea suorittaa minkäänlaista valvontatoimintaa. Ja jotta nyt voisin kertoa hieman teille siitä, että millä tavalla tämä tietokanta voi mitä auttaa ja miksi on tärkeää, että näitä tietoja saataisiin, jotta voitaisiin direktiiviä parantaa ja toisaalta direktiiviä myös valvoa, niin näette sen tässä kaaviossa, jonka teille näytän, ja se on teillä myöskin asiakirja-aineistossanne. Sieltä näette ihan numeriset erot, palkkaerot miesten ja naisten välillä eli kun puhutaan tästä gender pay gapista, palkkakuilusta. Käytän tässä tätä GPG-akronyymiä, jota on käytetty myöskin muissa raporteissa tämän luku, sukupuolten välisen palkkakuilun esittämiseksi. Eli täällä on kaksi GPG erilaista eri tasoa. Ensimmäinen on laskettu EUSILKin tietojen mukaisesti ja toinen sitten taas SES-tietokannan mukaisesti. Tämä jälkimmäinen on siis tämä perinteisesti käytetty tietokanta. Ja näette, että nuo erot ovat hyvin erilaisia keskenään. Ja Silk, EUSILKin palkkaero on 2012 vuonna 31,2 prosenttia ja sitten tämän, no, näiden normaalien tietojen Euroopan komission antamien tietojen perusteella ero olisi vain 16,2 prosenttia, eli tässä on valtava, hyvinkin merkittävä ero. Ja näette tuossa sitten aikadynamiikassa, näette myöskin 2016-2012 direktiivin soveltamisajan lukemat. Ja näette tuo, että tuo perinteinen indikaattori, jota komissio käyttää, osoittaa aika lailla paikallaan pysyvän tilanteen 2006 vuoteen 2012 ei paljonkaan eroa ole, mutta todellisuudessa EUSilkin osoittamat erot osoittavat paljon suurempaa nousevaa trendiä, eli trendiä. Eli ero on todella kasvava. Mutta muistuttaisin tuosta vihreästä osiosta joka koskee eläkkeitä ja siellä pääsemme sellaisiin tasoihin, jotka ovat lähellä 38,5 prosenttia. Meillä on ollut siellä korkeampikin taso 38,6 vuonna 2010. Ja sitten kehitys pysähtyy viime, on, on pysähtynyt viime vuosina ja siihen ei ole nähtävissä mitään erityisiä parannussyitä. Tämäkin on tärkeä seikka teidän harkintanne kannalta. Ja minun mielestäni, kun puhutaan palkkakuilusta, GPGstä, ja sitten toisaalta kun puhutaan GGPstä, eli eläkekuilusta, niin nämä molemmat ovat olennaisia konsepteja, kun määritetään palkan käsitettä. On otettava nämä molemmat komponentit yhdessä huomioon, ainakin minun mielestäni ja minun kokemukseni mukaan näin on. Ja sitten meillä on paljon tietoja tietenkin, jotka koskevat jotka on EU-silkin, jotka on EU, silkin perusteella saatu käyttöön ja kehitelty eteenpäin. Minulla ei ole aikaa niitä kaikkia esitellä teille, mutta joka tapauksessa tulokset yksittäisten mitattavien tietojen suhteen ovat äärimmäisen merkittäviä. Palkkakuilu on paljon korkeampi osa-aikatyöntekijöiden kohdalla kuin täysiaikaisten työntekijöiden kohdalla. Ja sama koskee myöskin sopimussuhteita, erityisesti määräaikaiset työntekijät joutuvat kaikkein suurimman palkkasyrjinnän kohteeksi. Palkkakuilu siis kasvaa iän myötä myös. Silloin kun on ikää enemmän, niin palkkakuilu kasvaa. Vaikka iän toisaalta pitäisi vastata myöskin suurempaan, vastata suurempaa taitotasoa ja kumuloitunutta osaamista ja lisätä palkkaa. Ja sitten tietenkin on valtavia eroja työllisyyteen liittyvien olosuhteiden välillä. Ja tämä sitten voidaan lyhyesti katsoa hetken päästä, kun katsotaan segregaatiotilannetta. Mutta sitten kun puhutaan eläkekuilusta, niin ihan viimeisen kaaviokuvan näyttäisin tässä teille koskien vielä palkka, palkkaeroja kuitenkin. Minusta on mukava näyttää teille tämä, kuinka 2006-2012 vuosina julkisella sektorilla kehitys on tasaisempaa tai tilanne on tasaisempi, mutta palkkakuilu ei kuitenkaan poistu täysin. Mutta kuitenkin erot ovat pienempiä. Erityisesti naisten kohdalla tilanne on naisilla parempi julkisella sektorilla. Itse asiassa johtotasolla tämä on nähtävissä erityisesti. Tai sitten, jotta voitaisiin tuoda nämä julkisen sektorin turvat ja edut sinne yksityissektorille, vaatisi vahvaa koalitiota, yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen kanssa ja kaikkien niiden toimijoiden kanssa, jotka tekevät työtä teollisuusympäristössä. Mutta katsotaanpa sitten eläkekuilua sukupuolten välillä. Eli se on valtavan paljon suurempi kuin palkkakuilu, kuten jo totesimme aikaisemmin. Toinenkin ero, jonka haluaisin ottaa esille, koskee eläkkeiden luonnetta, koska mehän tiedämme, että viime vuosina monenlaiset eläkeuudistukset ovat vaikuttaneet toisen pilarin käyttöönostoon. Itse asiassa joissakin maissa tämä on jopa pakollinen tämä toinen pilari, eli yksityiset eläkkeet. Ja kun katsotaan nyt näitä tietoja, jotka täällä kalvolla näkyvät, niin huomaatte, että eläketulot sukupuolet, sukupolvien, sukupuolien välillä tai eläketuloerot ovat kasvaneet, kun verrataan julkista ja yksityissektoria. Tuolta löytyy kolme käyrää ja kaikki nämä kolme käyrää ovat EUn tietoja siis, koska minulla ei ole tilaa eikä aikaa näyttää kaikkia kansallisia tietoja, mutta ne ovat käytettävissä kyllä teille, jos niitä haluatte. Eli tuolta löytyy tuo sininen käyrä, joka teille jo näytettiinkin. Se on tuolla 38,4 paikkeilla ja sitten tuo vihreä käyrä, joka koskee henkilöitä, joilla on vain yksityinen eläkejärjestely, eli ei siis yhteistä järjestelyä julkisen ja yksityisen välillä. Ja täällä nämä erot ovat paljon suuremmat. 2011 päästään 52,3 prosenttiin. Ja sitten meillä on henkilöt, joilla on sekä yksityisiä että julkisia eläkejärjestelyitä, mutta, mutta heidät kuitenkin katsotaan sinne yksityiseen yksityiseen kuuluvaksi pääasiallisesti. Ja siellä nämä erot ovat aivan valtavia, 74,5 prosenttia jopa. No mitä tämä sitten tarkoittaa tämä ilmiö? Kyseessä on tilanne, että naiset eivät pysty maksamaan jatkuvasti eläkemaksuja näihin elä, yksityisiin eläkekassoihin. Ja tämä on sellainen, joka vaatisi myöskin kahden indikaattorin yhteisanalyysiä. Sitten ihan nopeasti vielä ennen loppua toteaisin, että analysoin yhdessä näitä kahta indikaattoria, jotta voisin osoittaa, jotka voisivat olla niitä yhteisiä tekijöitä, jotka saavat aikaiseksi nämä molemmat käsitellyt ongelmat, eläkekuilun ja palkkakuilun. Täytyy todeta, että ne eri muuttujat, joita otin ekonometrisessa analyysissani mukaan, otin sinne myöskin indikaattorin, joka koskee kunkin maan täytäntöönpanotietoja. Olen ottanut siihen 2013 vuoden komission raportin koskien direktiivin täytäntöönpanoa. Eli tämän dokumentaation valossa, jos katsotaan direktiivin täytäntöönpanoa tällä tavalla, niin täytyy todeta, että kaikki maat, jotka ovat panneet tätä direktiiviä täytäntöön tämän raportin perusteella, voimme huomata, että sekä palkkakuilu että eläkekuilu on pienentynyt. Ja sen, tämän raportin seurauksena olemme ottaneet myöskin muita institutionaalisia muuttujia mukaan tähän analyysiimme. Ja tässä otetaan huomioon erot koulutuksessa, työllisyysrakenteessa, naisten sijoittumisessa johtoasemiin ja tietyt työn elämän ja myöskin siirtotyöntekijöiden ja niin edespäin. Sitten olemme laatineet myöskin tällainen ranking-lista, joka perustuu Euroopan sukupuolten tasa-arvoinstituutin tietoihin ja jotka pitäisi arvioida myöskin tämän tyyppisissä analyyseissa, joita suoritetaan muissa konteksteissa. Kyseinen instituutti tekee arvokasta työtä uusien indikaattorien laadinnassa ja näitä pitäisi meidän hyödyntää. Ja haluaisin korostaa myöskin minimipalkan palkan roolia. Se on äärimmäisen tärkeässä e asemassa. Tämä on tärkeää erityisesti sukupuolten välisten, välisen palkkakuilun, palkkatulokuilun pienentämisessä. Ja jos mietitään tätä minimipalkkasäännöstöä, niin eh, direktiivissä myöskin tämä pitäisi ottaa aseeksi palkkaerojen pienentämiseksi. Minulla ei ole tietenkään valitettavasti aikaa esitellä kaikkia tutkimuksemme tuloksia, mutta voin tarvittaessa kertoa myöskin lisää, jos lisätietoja haluatte. No minkälaisia suosituksia lopuksi sitten raportistani niin voisi antaa teidän työllenne? Samat alueet tulevat täällä esiin, jotka on otettu esille aikaisemminkin esimerkiksi Bauerin raportissa. Eli en nyt tässä turhaan lue niitä uudelleen teille läpi. Mutta ihan erityisesti katsoisin, että on suorastaan pakollista, että Euroopan unioni ottaisi huomioon kaikki ne kokemukset, joita tällä alalla on kerääntynyt. Eli Euroopan unionin pitäisi kerätä ne menneet ja tämänhetkiset kokemukset mitä olemassa on. Usein ongelmana meillä kaikilla on se, että aloitetaan kaikki ikään kuin tyhjältä pöydältä, niin kuin mitään ei olisi tehty aikaisemmin. Sen sijaan on tärkeää käyttää hyväksi sekä kansallisella että Euroopan tasolla ja sektoritasolla ja organisatorisella tasolla kaikki ne kokemukset, jotka jo ovat jo olemassa. Ja sitten, jos mietitään, millä tavalla pitäisi puuttua asioihin, niin kollega tuossa edellä jo mainitsikin, että on määriteltävä selkeät kohteet, ja haluaisin, että erityisesti teidän työnne täällä valiokunnassa voisi määrittää selkeät tavoitteet, joihin pyritään tietyissä aikarajoissa koskien sekä eläkekuilua että palkkakuilua. Ja tietenkin tärkeää olisi lisätä avoimuutta ja ottaa mukaan erilaisia äh, syrjinnän vastaisia taistelun muotoja, joista varmasti tulevaisuudessa myös keskustellaan. No mikä on teidän roolinne sitten? Teidän tehtävänne on kohottaa tietoisuutta näistä aiheista ja sitten myös pyytää komissiota luomaan suorat suhteet jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin koordinoida jollakin tavalla avoimesti äh, eläke- ja palkkakuiluasioita ja sitten ihan lopuksi muistuttaisin, että vuonna 2012 Pension Adequacy Report, jonka komissio laati, korosti jo sitä perushaastetta, joka koskee eläkealaa lähitulevaisuudessa, eli että siihen on otettava mukaan sukupuolinäkökulma. Ja sitten seuraava raportti, joka tässä kevään korvalla, kesän korvalla julkaistaan, on sellainen, jossa toivoisin todellakin näkeväni näitä ajatuksia myös. Ja mielelläni sitten keskustelen täällä näistä asioista teidän kanssanne lisää. Kiitos paljon, professori Korsi. Aikaa ei ole liikaa, joten jatkamme puhujalistalle eteenpäin ennen kuin meillä on mahdollisuus esitellä, esittää kysymyksiä. Joten seuraavaksi puheenvuoron saa Tanja Schwarzmüller. Hän tulee Münchenin teknisestä yliopistosta. Hän kuuluu saman tiimin kuin professori Velpe. Mitä tulee tehokkuuteen koskien töiden arviointia ja luokittelua? Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Esittelen teille, kuinka tässä on toimittu tässä meidän luokittelussa, mitä tarkoittaa sukupuolineutraali töiden arviointi ja luokittelujärjestelmä. Sen jälkeen puhutaan kuin, siitä, kuinka tämä pannaan täytäntöön eri jäsenvaltioissa, ja sen jälkeen teemme suosituksia siitä, kuinka täytäntöönpana voidaan viedä eteenpäin direktiivissä tasa-arvoisen, samanarvoisen työn konsepti määritellään siten, että ihminen, joka tekee samaa työtä tai samanarvoista työtä, niin tämä tulisi saada sama palkka. Tämä tarkoittaa sitä, että mekaanikko tai sihteeri, jotka tekevät samanarvoista työtä, heidän tulisi saada sama palkka. Kuinka on mahdollista arvioida, tekevätkö he samanarvoista työtä? olisi mahdollisuus käyttää töiden arviointia ja luokittelujärjestelmiä. Arviointi- ja luokittelujärjestelmissä katsotaan vaatimuksia, jotka ovat tärkeitä tiettyjen työtehtävien suhteen, työolosuhteet, taidot, ja näiden vaatimustasen perusteella katsotaan palkkatasoa. Komissio sanoi tästä direktiivistä, että Näiden tulisi olla sukupuolineutraaleja, mikä näitä järjestelmiä käytetään. Itse asiassa on valitettavaa, että on ainoastaan erittäin vähän suosituksia tässä itse direktiivissä sen suhteen, kuinka nämä järjestelmät, luokitellut järjestelmät voivat olla sukupuolineutraaleja. Puhutaan taidoista, jotka tulisi arvioida miesten ja naisten suhteen neutraaleista työarviointijärjestelmistä on hieman enemmän tietoa. Tämä on henkilökunnan epävirallinen asiakirja. Mm, ensimmäinen suositus on se, että nämä uudemman asiakirjan suositukset otettaisiin mukaan tarkastettuun direktiiviin siten, että jäsenvaltiot voisivat paremmin nähdä, kuinka luokitella ja arvioida työpaikkoja sukupuolineutraalisti. Joissain jäsenvaltioissa on käytössä jo näitä luokittelujärjestelmiä. Olemme katsoneet kuuta jäsenvaltiota, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Latvia, Malta, Ruotsi. Öö, tämä on melko alhaisella tasolla tämä täytäntöönpano yhdistyntä kuningaskuntaa lukuun ottamatta, jossa on melko selkeät ohjenuoret sen suhteen, kuinka tästä luokittelusta saadaan sukupuolineutraali. neutraali. Ammattiliitot ovat usein aktiivisempia ennen kaikkea yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa. Pitkällisiä ohjenuoria ja tarkastuslistoja on jo julkaistu, kuinka työpaikkojen luokittelusta saadaan sukupuolineutraaleja. Mm, eroja jäsenvaltioiden välillä on, ja työmarkkinaosapuolet eivät ole aktiivisia Latviassa ja Maltalla, mutta melko laajat ohjeet on olemassa Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ruotsissa. Joten äh, tässä on nähtävissä se, että täytäntöönpano voidaan panna paremmin täytäntöön, mitä tulee näiden työpaikkojen arviointien ja luokitteluun. Ja meillä on muutamia suosituksia, kuinka tämä voitaisiin toteuttaa. Ensinnäkin me haluaisimme, että viedään direktiiviä eteenpäin siten, että sitä höystetään hieman parempien ohjeiden kanssa, kuinka arvio, työden, työpaikan arvioista saadaan sukupuolineutraali. On tiettyjä toimia, joita voidaan viedä läpi. komiteat, jotka tekevät näitä arviointeja työpaikojen sisällä, niin näiden tulisi olla sukupuolineutraaleja yhtä paljon miehiä ja naisia. Niiden tulisi olla koulutettuja liittyen sukupuolistereotypioihin. Sukupuolistereotypiat usein aliarvioivat naisten työpaikojen vaatimuksia ja tämä johtaa matalampaan palkkaan. Lisäksi näiden tulisi olla vastuullisia ja perusteltava näitä omia päätöksiä. Tämä lisää vastuuta ja vähentää sitä, että luotetaan stereotypioihin. Mikäli tämän tyyppinen komitea perustetaan, niin kaikki, kaikille työpaikoille on oltava tittelit ja kuvaukset. Ja on tärkeää, että nämä kuvaukset ovat sukupuolineutraaleja siten, etteivät ne laukaise stereotypioiden kautta. Käytetään vaikkapa puheenjohtaja eikä puhemies sanaa. Lisäksi yritysten sisällä tulisi olla tiettyjä ratkaisumalleja ongelmille. Mm, nämä ovat tällaisia osaamisalueita, joita ei arvioida usein, sillä ne ymmärretään eri tavalla. Tämä johtaa siihen, että käytetään hyväksi stereotypioita eri arvioinnissa. Mikäli nämä alatekijät on vakiintuneet, niin pitäisi käyttää standardoitua tietoja. Tulisi haastatella kollegoja ja johtajia, että voidaan arvioida, millä tasolla näitä eri tekijöitä on, kuinka tarpeen eri tekijät ovat tiettyihin työpaikkoihin. Mikäli työnkuvaukset on olemassa kaikille eri tehtäville, niin tulee katsoa, miten nämä eri tekijät vaikuttavat työ, työhön. Tämä henkilöiden välinen sensitiviteetti, kuinka paljon se vaikuttaa eri tehtävien läpiviemiseen ja kuinka paljon naisille ominaisia piirteitä aliarvioidaan ja tässä voitaisiin arvioida, mitkä ovat ne arvot, jotka ovat miehelle ja naisille ominaisia ja kuinka paljon ne liittyvät kuhunkin työtehtävään. Ja mikäli tässä on epäsuhta, niin tähän tulisi puuttua. Palkkaluokat olisi sidottava eri työtehtäviin perustuen työtehtävien vaatimuksiin. Tämän suhteen on tärkeää, että arviointi tehdään etukäteen. Etukäteen tulisi siis olla jo päätetty, kuinka monta pistettä pistetysjärjestelmässä tietyt tehtävät saavat. Usein nämä päätetään nämä pisteytykset jälkikäteen siten, että naiset saavat alhaisemman tason palkkaa. Mikäli näin on toimittu, on olemassa nämä sukupuolineutraalit arviointi- ja luokittelujärjestelmät, ja voidaan vähentää palkkakuilua. Näitä arvioinneissa tehtyjä toimia, niin niitä voidaan käyttää hyväksi siinä, että helpotetaan naisten tietä tiettyihin tehtäviin. Kiinnitetään huomiota näihin eri tekijöihin ja alatekijöihin. Valinta menettelyssä siten, että helpotetaan sukupuolineutraalien neutraalien rekrytointia. Minä en puhu sitä enemmän, mutta meidän tutkimuskertomuksessa on tästä enemmän. Me haluaisimme, että direktiiviin lisätään suoritusperusteinen luku, koko, pa, äh, su, suoritusperusteista palkkaa koskeva luku ja Eli mikäli tietyt vaatimukset liittyvät työtehtävään, niin tämä tulisi ottaa huomioon jossain organisaatioissa. Mikäli suoritut työtehtävistä hyvin, niin tuolloin saa lisää palkkaa. Tähän ei puututtaisi meidän järjestelmien kautta. Usein kun naiset pyytävät palkankorotusta, tämä johtaa siihen, että he eivät saa tätä palkan korotusta ja tämä pidetään heitä vastaan. Naiset, miehet kärsivät vähemmän sukupuolistereotypioista joten olisi hyvä, että direktiivin voitaisiin lisätä kohta, jos olisi ohjenuoria liittyen siihen, kuinka suoritusperusteinen palkka ja palkkaneuvottelut voisivat olla sukupuolineutraaleja. Nämä suositukset löytyy niin ikään, löytyvät niin ikään meidän tutkimuskertomuksesta. Lisäksi me haluaisimme, että sukupuolineutraali työn arviointi ja luokitelujärjestelmiä pantaisiin täytäntöön jäsenvaltioissa. Tämän suhteen on tärkeää, että jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet ja tasa-arvoelimet jakavat ennaltaehkäiseviä instrumentteja, kun laaditaan näitä työn arviointi- ja järjestely luokitelujärjestelmiä, sillä ongelma on se, että organisaatiot eivät tiedä, kuinka saada näistä järjestelmistä sukupuolineutraaleja ohjeet ja tarkastuslistat sen suhteen, miten tulisi toimia, ovat tärkeitä. Lisäksi olisi hyvä, että olisi tietokantoja kansallisvaltioiden ja Euroopan tasolla siten, että siinä on vaatimuksia, alatasoja, ö, eri tekijöitä luokiteltuna niin ikään. Näin ollen organisaatiot eivät joutuisi toimimaan yksin, vaan tämä voisi helpottaa täytäntöönpanoa ja direktiivin onnistumista. Olemme sitä mieltä, että seuranta tämän direktiivin täytäntöönpanosta olisi tärkeää, olisi hyvä tehdä kyselyitä jäsenvaltioissa, joissa arvioidaan, kuinka paljon organisaatiot ovat panneet täytäntöön työkuvan arviointeja ja ovatko nämä sukupuolineutraaleja Tämä helpottaisi sitä, että voitaisiin antaa lisäsuosituksia. Tämä olisi myös hyödyksi, kun mietitään sitä, että tämä tarkistetaan, tämä direktiivi, tämä mahdollistaisi sen, että voitaisiin pitkällä aikavälillä katsoa, kuinka direktiivin täytäntöönpanossa on onnistuttu. Tehtäisiin mm, arviointi siis nyt ja sen jälkeen, kun direktiivi on tarkistettu tässä minun yhteystietoni, mikäli teillä on kysyttävää. Ehm, Puhelma mikrofoni. Vou dar agora então a palavra à Dorota Seleva, que é da Universidade. Pahoittelut tästä. Seuraavaksi professori Jysvelevä saa puheenvuoron Varsovan yliopistosta. Hän puhuu vanhem, äitiys, isyys ja vanhempain vapaista, mitä tulee sukupuolten työllisyyteen. Mikäli voisitte puhua viiden minuutin, 35 minuuttia, niin olisi hienoa. Kiitos. Madam Chair. I, can I just ask a question while we're waiting for the computers to be hooked up? Is it possible that we can be sent the, the download? Milloin kysymys, onko mahdollista, että saamme nämä eri esitelmät? Oli vaikea lukea niitä näin kaukaa. Kyllä pyydämme, että sihteeristö toimittaa nämä. Very much. Uh, I will be... Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Minun roolini oli katsoa, miten on pantu täytäntöön uudelleen laadittua direktiiviä mutta ainoastaan kun ajatellaan äitiys, vanhempain ja adoptiovapaata. Eli minua kiinnosti kolme säädöstä, yleiset säädökset, joissa määritellään naisten kohtelu, kun he ovat raskaana tai äitiyslomalla. Silloin heitä voidaan syrjiä. Ja sitten tarkemmat säädökset, jotka liittyvät syrjinnän torjuntaan. Henkilöt, jotka palaavat työelämään sen jälkeen, kun he ovat olleet jollain vapaalla, erityisesti äitiys vapaalla artikla 15 ja artikla 16 liittyy isyysvapaaseen ja äit- adoptiovapaaseen. Ja kun katsoin täytäntöönpanoa, minua tietysti kiinnosti siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön näiltä osin, mutta vielä enemmän minua kiinnosti yhteiskunnallinen vaikutus, joka näillä säännöillä on. Ja kun ajatellaan siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön, yritin nähdä erilaisia haasteita. Ensinnäkin haasteet liittyivät suojaan ja suojan laajuuteen. Onko suoja eksplisiittistä kansallisessa lainsäädännössä – No, mitä tulee suojan määritelmiin? Ovatko kaikki työntekijät suojan piirissä? Onko suoja osittaista tai täydellistä? Joissain jäsenvaltioissa oli vielä ongelmia tässä suhteessa. Mutta toinen ongelma liittyi sitten erottamiseen ja oikeudellisten valituskeinojen puute. Eli oikeudellisten apuvälineiden saanti todistettiin silloin, kun henkilö oli kärsinyt syrjinnästä. No, tässä oli tietenkin sitten todistamiseen liittyviä ongelmia, mutta myöskin oikeudenkäyntien korkeat kulut. Jotkut menettelyt ovat hyvin pitkiä ja lannistavia, eli sekin saattaa sitten viime kädessä vaikuttaa siihen, kuinka paljon näitä tapauksia tulee ja kuinka monet ihmiset sitten yrittävät vaatia oikeuksien kansallisella tasolla, jotta he saisivat korvauksia syrjinnän jälkeen tai kun heidät on irtisanottu. Mutta sitten myönteisiä asioita, hyviäkin käytänteitä on löytynyt joissain maissa. Mennään vielä pidemmälle työntekijöiden suojan suhteen, jotka parhaavat äitiystä tai vanhempainlomalta. Esimerkiksi Bulgariassa kolmannen osapuolen oltava läsnä, kun irtisanotaan haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitä. Ja Italiassa ja Portugalissa julkisen viranomaisen edustaja on läsnä, kun työntekijä irtisanotaan. Tällä tavalla tuodaan takaisin tasapainoa työntekijän ja työnantajan välille. Kuitenkin, vaikka oikeusjärjestelmät suurin piirtein toimivat, Eroja tietysti on, kun ajatellaan näiden säädösten täytäntöönpanoa. Eli on edelleen kuiluja, mitä tulee asetukseen ja sitten käytäntöön. Meillä ei ole tästä tietoja. Tiedot ovat hyvin vähäisiä, mutta tiedämme kyllä, että joissain maissa on esimerkiksi 10 prosenttia naisista irtisanotaan, kun he palaavat äitiyslomalta. Ja joissain maissa Esimerkiksi siis nämä tiedot olivat yhdistelystä kuningaskunnasta ja Puolasta. Ja sitten Italiassa, Tsekin, tasavallassa ja Portugalissa naisia painostetaan vapaaehtoisesti irtisanoutumaan. Ja tästä käytetään nimeä valkoinen irtisanominen tai valkoinen irtisanoutuminen. Merkit ovat hyvin vähäisiä, mikä ihan tiedä, mikä on tilanne, mutta meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota valvontaan ja tietojen keruuseen. Sitten toinen asia liittyy työmarkkinoiden epäedullisessa asemassa olevaan osaan. Työntekijäthän suodellaan valtaosassa jältä jäsenvaltiota ja määräaikaissopimukset ovat olemassa, mutta entä sitten äidit, joilla on määräaikaiset sopimukset ja joita ei pidennetä sen jälkeen, kun he ovat käyttäneet äitiyslomansa. Entä sitten äidit, jotka, joilla on vain siviilisopimuksia, heillä ei ole mitään suojaa. Ja huomattavaa on se, että työntekijät eivät tunne oikeuksiaan. Lähes 50 prosenttia EUn kansalaisista ei oikeastaan tunne oikeuksiaan, mikäli heitä syrjitään tai ahdistellaan. Eli kun otetaan kaikki tämä huomioon, no tietysti minulla olisi paljon suosituksia, mutta nyt haluaisin korostaa sitä, että komission pitäisi kehottaa jäsenvaltioita valvomaan syrjintätapauksia, kuinka paljon niitä on, minkä tyyppisiä ne ovat ja millaisia oikeudellisia oikaisuja näihin tapauksiin on saatu. Meidän pitää myöskin lisätä tietoisuutta, jotta kansalaiset tietävät oikeutensa, mikäli heitä syrjitään. Ja ehkä pitäisi miettiä myöskin työntekijöitä, jotka ovat epäedullisessa asemassa, eli ne, joilla on määräaikainen sopimus tai poikkeuksellisia sopimuksia. Eli nämä asiat täytyy ehdottomasti ottaa huomioon. Ja lopuksi vielä äitiyslomadirektiivi. Se pitäisi nyt hyväksyä ja palaan tähän kysymykseen sitten toisessa esityksessäni, jossa puhun vanhempainvapaasta. Kiitoksia. Kiitoksia erittäin paljon, professori Jeleva siirrymme keskustelun. Puhukaa mahdollisimman lyhyesti siten, että tässä on aikaa vastata kysymyksiin. Keskustelun lopuksi Shaborska, olkaa hyvä. Ähm, no, niistä no No, puhuja ei ole tällä hetkellä. Brief. Um, yeah, yeah. Uh, yeah. Uh, thank you very much. Barbara. Barbara. Uh, yes. All of... Voin puhua ihan lyhyesti. Paljon kiitoksia Oikein paljon kiitoksia kaikista esityksistä. Ne olivat minusta todella kiehtovia ja oli mielenkiintoista nähdä, kuinka tilanne on erilainen eri puolilla Eurooppaa. Palkkojen läpinäkyvyys ja eläketulojen tuloerot on äärimmäisen tärkeä kysymys, koska kyseessä on aika pommi. Jos ei kiinnitetä palkkakysymyksiin huomiota nyt, niin siitä joudutaan maksamaan paljon myöhemmin. Yksi asia, josta en kuullut mainintaa, oli, olivat kurinpidolliset prosessit. Kun itse olen yhdistyneestä kuningaskunnasta, niin siellä on ihan selkeästi lakiin säädetty, että on olemassa suruaika tai suruvapaa ja sitten ja kun puhutaan tästä aiheesta, niin naiset ovat hyvin epäedullisessa asemassa, jos firmassa on hyvin vahva mies pomo. Eli tällaisen aiheen suhteen pitäisi kyllä saada jonkinlaista äh, la, lainsäädäntöä aikaiseksi. Anteeksi, kyseessä oli siis valitusmenettely. Uh, ja sitten jos puhutaan julkisista valtion eläkkeistä, jos meillä on eläköityneitä naisia, jotka eivät saa jäsenvaltioissa äh, mahdollisuutta eläkkeeseen, niin mikä heidän tilanteensa silloin on, voitaisiinko tämä ottaa esille. Ja sitten tietoisuuden puuttuminen on valtava ongelma, ja te otitte sen esiin tässä aivan äh, viime, viimeisessä esityksessä. Minä olin itse töissä tällaisessa neuvoa antavassa toimistossa. Se oli tällainen hyvä tekeväisyysjärjestö. Ja siellä sai nähdä, kuinka valtavan suurta tietämättömyys on. Ihmiset eivät todella ole tietoisia oikeuksistaan. Eli on tärkeää, että jäsenvaltiot edistävät kansalaisten tietoisuutta heidän omista oikeuksista. Paljon kiitoksia esityksistänne. Kiitos. Morva, olkaa hyvä. Köszönöm szépen az egyenlő munkáért. Kiitoksia puheenjohtaja. Sama palkka samasta työstä. Tämä periaate oli mukana jo vuoden 2006 lainsäädännössä, mutta sillä on pitkä historia, koska se tuli esille jo 70-luvulla EU-lainsäädännössä. Tämä on pakollinen velvoite ja tämä on direktiivissäkin pakollinen. Tämä täytyy siirtää kussakin jäsenvaltiossa kansalliseen lainsäädäntöön. Eli oli kyse mistä hyvänsä jäsenvaltiosta, niin tämä on oikeudesta sitovaa, eli mitään palkkaeroa ei voi olla miesten ja naisten välillä. Kuitenkin kuulemme näissä esityksissä, että edelleen on järkyttäviä eroja, kun ajatellaan miesten ja naisten palkkaa. Ja mielestäni kansalaiset saavat sen tuta Eli he ovat samassa työssä, mutta ansaitsevat paljon vähemmän kuin miehet, jotka tekevät samaa työtä. Miten tämä on mahdollista? Tämä on hyvin yksinkertainen kysymys, jonka haluan teille esittää. Eli miten tämä on mahdollista? Nämä asiat ovat ristiriitaisia, ja miten voi olla mahdollista, että edelleen ollaan tässä tilanteessa. Meillä on oikeudellisia velvoitteita jotka ovat olleet voimassa vuodesta 2006 tai jopa sitä ennen. Eli meillä on näitä oikeudellisia sääntöjä, mutta sitten on jäsenvaltioita, jotka eivät pidä näistä säännöistä kiinni. Eli miten tämä on mahdollista? Ja toinen kysymys. Jos joku yrittää pakottaa näiden sääntöjen noudattamiseen, jossa on oikeuden käyntimenettelyissä, on aika suuri ongelma, että naistyöntekijöille ei ole taloudellisia resursseja maksaa oikeudenkäyntiä, jotta voisi pakottaa noudattamaan näitä sääntöjä. Eli onko minkälaista tukea näille naisille, jotka kärsivät tästä syrjinnästä? He ansaitsevat vähemmän kuin miehet pelkästään siksi, että ovat naisia. Eli onko minkäänlaista tukea heille, jotta he voisivat pakottaa työnantajan noudattamaan lakia, ja tällöin syrjintä loppuisi. Eli millaisia mahdollisuuksia heillä on? Haluaisin kertoa esimerkiksi Unkarissa äänestäjilleni, kenen puoleen nämä naiset voivat kääntyä, jos he samassa työssä ansaitsevat vähemmän kuin mieskollegat. Kiitos. Puhelu mikrofoni. Ja jsem se chtěla zeptat, a teď nevím, na kterou... Kiitos. Minulla on kysymys, en tiedä kenelle se kannattaisi esittää, mutta kysymys kuuluu. Nämä kuvatut palkkaerot työtehtävissä, eri työtehtävissä ja nämä erot eläkeissä, niin johtuvatko nämä siitä, että Euroopan unionin lainsäädäntö tai kansallisen lainsäädäntö niitä ei noudateta. Olen sitä mieltä, että erot johtuvat siitä, että naiset eivät saa kompensaatiota siltä ajalta, kun he hoitavat lapsia. Joten onko teillä kokemuksia, että joissain jäsenvaltioissa naiset saat, saisivat kompensaatiota tästä hoivakaudesta eläkkeissä. En tiedä, ymmärsittekö tätä eroa. Eh, Kiitos. Minulla on kysymys, jonka esittäisin professori Korsille. Hän on käsitellyt osa-aikaista työtä määräaikaista työtä ja kuinka palkkakuilu on suurempi näissä töissä. Johtuuko tämä siitä, että näitä ei ota työehtosopimusneuvotteluissa riittävästi huomioon? Ja toinen kysymys. Työtarkastukset. Professori Geneva puhui ongelmista, joita raskaan olevat naiset kohtaavat työpaikoillaan. Ja kysymys kuuluu, onko olemassa työtarkastuksia, joissa katsastetaan nämä tilanteet? Onko työsuojelutarkastuksia siis olemassa? Ovat, on, työntekijät, jotka saattavat menettää työpaikassa tai kärsivät matalasta palkasta, niin jotain tulisi tehdä heidän hyväksi. No skracujemy Savorska. Čas, ktorý je učený na diskusiu o... Niin, ehkäpä tällä voimme saada hieman toimintaa aikaiseksi, mutta se, että saamme asiantuntijoilta tietoa on tässä keskeisessä asemassa. Haluaisin kysyä nyt seuraavaa. Edustaja Shoidrava viittasi liitokseen äitiysloman ja palkkakuilun välillä. Miten on teidän mielestäni? Olisiko toimiva ratkaisu se, että suoritettaisiin aivan kohdennettu tutkimusanalyysi, jossa erotettaisiin toisistaan ne naiset, joilla ei ole lapsia, jotka ovat töissä – eli eivät ole siis käyttäneet äitiyslomaa. Ja sitten toisaalta naiset, joilla on useampi lapsi, eli he ovat käyttäneet useammankin äitiysloman. Nimittäin on todettu, että tämä palkkakuilu alkaa kehittyä ennen kaikkea ensimmäisen raskauden jälkeen. Eli tällä, tämän kaltaisella tutkimuksella, jos voitaisiin osoittaa, että ne naiset, joilla ei ole ö, lapsia, ja heillä on silti matalampi palkka, se johtuu syrjinnästä. Eli meidän pitäisi ymmärtää, että onko kyseessä ihan yleisluontoinen syrjintä vai onko tämä syrjintä, tai käynnistyykö tämä syrjintä raskauden seurauksena. Eli voisiko tällaisen tutkimuksen suorittaa mielestäni, olisiko se hyödyllistä? At which uh, one? I don't know. Uh, Mrs. Barry? En tiedä, kuinka tässä toimitaan. Kaikki saavat minuutin aikaa. I have to pick one issue. Minun täytyy sitten valita yksi asia. No, valvonta tuli esille muutamissa puheenvuoroissa. Ja esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmat, joista tiedetään tietyissä jäsenvaltioissa, voivat olla keskeisessä roolissa. Ja myöskin työsuojelutarkistajat voivat olla tärkeässä roolissa. Näin ei aina käy käytännössä. Ja monet naiset, jotka tuntevat tulleensa syrjityiksi, eivät mene tuomioistuimeen. He pelkäävät joutuvansa uhreiksi, mistä tekin puhuitte. Eli ennaltaehkäisyn pitää olla voimakasta. Meillä on vähän tapauksia, koska se kestää niin kauan, kustannukset ovat korkeita. Monissa maissa mitään oikeusapua ei ole saatavana. En usko, että kyse on niinkään ongelmasta, joka liittyisi lakien puutteeseen. Meillähän on näitä sääntöjä ollut jo vuodesta 1957, eli hyvin pitkän aikaa. Ja yhtäläisen palkan periaatetta pitää soveltaa jäsenvaltioissa – mutta käytännön täytäntöönpano no, riippuu yksilöistä, milloin syrjintää on tapahtunut, heidän pitää mennä tuomioistuimeen ja niin edelleen. Eli tässä on tietysti suuri täytäntöönpano-ongelma. Ja siksi korostin niin paljon ennaltaehkäisyä syrjinnässä osalta, ja se voidaan toteuttaa monilla tavoilla. Ja anteeksi, tämä meni nyt yli yhden minuutin. Eh, vorrei riprendere la domanda. No minä haluaisin puuttua tähän osa-aikakysymykseen, koska tällä pystyn käsittelemään tai käsit, niin, muotoilemaan paremmin ne huomatukset, jotka esitin jo aikaisemmin. Jos katsotaan 2006-2012 väli, oh, välistä aikaa ja katsotaan osa-aikatyöntekijöiden palkkakuilua, niin se on muuttunut 8 prosentista, prosentista 16 prosenttiin tuona kuusivuotiskautena. Eli ollaan alemmalla tasolla kuin keskitaso, mutta se kasvu on paljon huomattavampaa kuin yleensä. Ja miksi näin? No siksi ensinnäkin, että kriisin seurauksena osittain myös monet miehet myös ovat ryhtyneet osa-aikatyöntekijöiksi ja myöskin sitten tuolla sektorilla näkyy enemmän miestyöntekijöitä. Ja toinen syy tähän on myös se, että osa-aikaa käytetään yhä enemmän myöskin korkean taitotason töihin. Tämä voi olla tietysti myös positiivinen elementti, jos näin halutaan asia nähdä, mutta kun on siirrytty tilanteeseen, jossa korkean taitotason työntekijät tekijät tekevät myös osa-aikatyön työtä, niin kuin syvenee. Eli mitä enemmän tieto- ja taitotaso kasvaa työssä, niin sitä suuremmaksi palkkakuilu aukenee. Ja toinen tekijä, joka liittyy taas... Niin, no itse asiassa aika taisi loppua. Okay, uh, Mrs. I would like to answer to... Minä haluaisin vastata Morvain puheenvuoroon. Hän kysyi, eivätkö jäsenvaltiot pane täytäntöön näitä asioita, niin mitä tulee työn arviointiin ja luokitteluun, niin tämä asia ei ole mitenkään vahvasti noussut esiin tässä direktiivissä. Siitä on pieni lausunto ainoastaan. Ja lisäksi tietoisuuden suhteen on puutteita. Nämä kriteerit, jotka vaikuttavat objektiivisilta, eivät niitä suinkaan ole, vaan ne ovat... Niissä on ovat puolueellisia sukupuolen suhteen. Tässä direktiivissä ei anneta suosituksia, sillä ei ymmärretä, että näissä järjestelmissä saattaa olla ongelmia, jotka saattavat olla ongelma tälle sukupuolineutraalin lähestymistavalle. Um, okay, I would like to address uh, two questions. The first... Kaksi kysymystä. Ensinnäkin Soitrovan kysymys liittyen näihin korvauksiin naisille siitä, että he ovat hoitaneet lapsiaan. No tässä on eri tapoja, mitä tulee eläkkeisiin. Joissain maissa annetaan jonkinlaista luottoa tähän, jos naiset ovat saaneet lapsia ja jääneet sitten kotiin hoitamaan lapsiaan. Mutta suurempi ongelma, jonka EUkin on ottanut esille, on se, että naisilla pitää olla mahdollisuuksia palata työelämään, muodolliseen työhön, mutta hyvinvointivaltion pitää tarjota esimerkiksi lastenhoitopalveluita pienille lapsille, mutta myöskin täytyy saada isät enemmän mukaan ja palaan tähän sitten toisessa esityksessäni. Ja sitten työsuojelutarkastukset. Työsuojelutarkastukset toimivat, siis tämähän tuli jo esille, mutta näistä raporteista, esimerkiksi Puolan raportista käy ilmi, että työntekijät ovat nyt haavoittuvaisempia. Eli näissä työntekijät ovat työnantajia vastaan. Ja joskus ei haluta raportoida mistään, koska halutaan pitää työpaikka. Ja se on ehkä suurempi rakenteellinen ongelma. Okay, thank you so much everybody. Kiitos paljon kaikille. siirrytään esityslistan kohtaan 15. Ja tämä on itse asiassa tämä mietintö juuri keskustelusta aiheesta. Kertomus miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. Esittelijä Saborska saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Ähm, merci beaucoup, madame la présidente, chers collègues. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen sitä mieltä, että tämä keskustelu, joka juuri käytiin, niin on merkittävä osa tätä keskustelua, joka tulisi käydä tästä mietinnöstä. Meillä on edessämme mietintöluonnos, joka tarjoaa tai pyrkii tarjoamaan ratkaisuja siihen, kuinka voidaan panna täytäntöön miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudeksi yhdenvertainen kohtelu ennen kaikkea työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. Tämä ongelma on tuonut etemme useita mietintöjä. Tästä keskusteltiin muun muassa Taravellan mietinnön yhteydessä. Minulla on kymmenen vuotta työkokemusta edustajana ja parlamentin edustajana ja jäsenenä ja ollut kymmenen vuotta mukana tämän valiokunnan työskentelyssä. Minä pyrin tässä mietinnössä kuvaamaan naisten ja miesten tilannetta työmarkkinoilla ja lisäksi epäyhdenvertaisuutta liittyen palkkaan ja kohtelun työpaikalla. Minä otin myös parlamentin kollegojen näkemykset huomioon ja neuvoston kollegojen näkemyksiä huomioon. Minä pyrin mietinnössäni ehdottamaan todellisia ehdotuksia, jotka voitaisiin panna täytäntöön sen jälkeen, kun tästä mietinnöstä on äänestetty. Useita tekijöitä, eri asioita, jotka nousivat esille tässä keskustelussa, niin Teillä on kaikilla mietintöni edessänne. Niin mielestäni on käsittämätöntä, että tästä samasta ongelmasta keskustellaan edelleen. Siitä on keskusteltu jo vuodesta 50, 1957 lähtien. Silloin hyväksyttiin jo Rooman sopimuksessa yhdenvertaisuuden periaate, sylmättömyyden periaate. Ja Luxemburgin, Luxemburgissa on myös oikeuskäytäntöä, mitä on useassa tuomiossa tuotu esille tämä syrjimättömyyden periaate. On kummallista, että tästä joudumme vielä keskustelemaan. Miesten ja naisten välinen palkka, niin palkkakulun olemassa koska on kolme eri tekijää, jotka vaikuttavat koulutustaso, nämä alakohtaiset piirteet, yritysten koko esimerkiksi, ja sitten toimielimiin elimiin liittyvät piirteet, mm, vähimmäispalkka, nämä eivät ole samoja tai ne vähimmäispalkka ei ole sidottu tietylle tasolle kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Toisaalta on sanottava, että palkkakuilu perustuu myös siihen, ja tämän asiantuntijatkin toivat esille, että tämä on tietyn tyyppinen syrjintä, ei tämä ole suoraa syrjintää, vaan tämä on syrjintä, joka johtuu osa-aikaisesta työstä. Osa-aikainen työ on sosiaali- ja terveysalalla yleisiä tai siivousalalla yleisiä, jotka ovat siis melko helkkopalkkaisia töitä. Lisäksi on olemassa epätasapaino perhe- ja työelämän suhteen nimenomaan naisten kohdalla. Naiset ovat usein, elävät usein köyhyydessä. Tämä vaikuttaa lasten koulutukseen ja varsinkin tämä koskee sellaisia, jotka ovat yksinhuoltaja-asemassa. Me olemme puhuneet paljon syrjimisestä eläkejärjestelmissä. On todella yllättävää, että miesten ja naisten välinen palkkakuilu laajenee, kun eläke alkaa. Monissa maissa tämä on 39 prosenttia, joissain maissa tämä saattaa olla jopa yli kaksi kertaa suurempi tämä palkkakuilu tämä kuilu, mitä tulee eläkkeisiin suhteessa palkkoihin. Ja jos katsotaan ikääntyneiden naisten köyhyyttä, niin kyseessä on todellinen syrjinnän muoto ja tämä, tästä tulee päästä eroon. Haluan tuoda vielä esille kolme aihetta, kolme asiaa. Tämä ensimmäinen liittyy yhdenvertaisen työn käsitteeseen, samanarvoinen työ ja sen arviointikriteerit siten, että voidaan verrata eri työtehtäviä, niin se on suuri este sille, että siirrytään kohti tasa-arvoperustaista, yhdenvertaisia, tasa-arvoperustaisia ja yhdenvertaisia työmarkkinoita. Minä haluan korostaa saman työn tai saman arvoisen työn määritelmää. 2006 vuoden direktiivi ja määrää, että on neljä asiaa, joihin arvioinnin tulee perustua, vastuu, ponnistelut, vaatimukset, vaativuus, avoimuus palkkojen suhteen on toinen tekijä, jonka haluan tuoda esille. Palkan liittyvä avoimuus mahdollistaisi sen, että voisimme ottaa aimoharppauksen eteenpäin työmarkkinoiden suhteen, jossa miehet ja naiset olisivat yhdenvertaisessa asemassa. Mikäli tämä tekijä ei toteudu, niin ei ole mahdollista kääntyä oikeuden puoleen, mikäli ei ole olemassa avoimuutta ja tätä, näitä määritelmiä, niin naiset eivät voi nostaa kanteita ja kolmas asia, jonka haluan nostaa esille, niin tämä liittyy oikeuden puoleen kääntymiseen nimenomaan syrjinnän uhrien tulisi voida nostaa kanteita tähän asiaan. Tämän asian suhteen jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja. Ja minä haluaisin, että tähän mietintöömme asetetaan sellainen kohta, jossa korostetaan ilmaista oikeusapua, joka tarjottaisiin joko valtioiden tasa toimesta tai ammattiliittojen toimesta tai kansallisjärjestöjen toimesta. Oikeusapu joka olisi maksaton jotta voi nimittäin Luxemburgissa naiset saavat ilmaista oikeusapua ja siellä he ovat voittaneet eniten kanteita, kun he ovat oikeuteen menneet, mitä tulee laittamaan kohteluun. Se, että pääsee ilmaiseksi oikeuteen, niin Se on tärkeä osa sitä, että voidaan saada korvauksia ja voi, voidaan myös langettaa sanktioita. Muistan keskustelun, joka käytiin Bauerin mietinnön yhteydessä. Oli vaikeaa löytää yhteisymmärrys, mitä tuli sanktioihin, sillä toisaalta on naisten oikeudet ja toisaalta on myös toissijaisuusperiaatteet, toissijaisuusperiaate, joka, jota tulee kunnioittaa ja joka aina tuodaan esille. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ratkaisu on löydettävissä, varsinkin silloin, mikäli on olemassa sanktioita, mitä tulee toimiin, jotka liittyvät Euroopan unionin budjettiin. Näin ollen eurooppalaisella tasolla voidaan langettaa sanktioita, mikäli yritys nauttii tai on kiinnostunut rakennerahastojen, eli komission rahoittaman rahoittamien rahastojen toiminnasta. Minä kiitän kaikkia osallistumisesta työhöni, hyvistä ideoista. Tämä oli erittäin laaja hanke, ja minä toivon, että Tämän mietinnön hyväksymällä voimme todellakin auttaa naisia pääsemään pois tästä umpikujasta. Kiitos. Thank you, Mrs. Zaborska. Uh, signora Ayala. Kiitos, Zaborska. Ayala Sender, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidenta. Paljon kiitoksia. Aivan ensimmäiseksi haluaisin onnitella tästä oikein hyvästä mietinnöstä, jonka Savorska on laatinut, joka menee vielä pidemmällekin kuin mitä aikaisemmin on tavoiteltu, joten todella onnittelen kovasti tästä mietinnöstä ja ilman muuta tuen näitä perustavanlaatuisia ajatuksia, eli että pyydetään direktiivin uudelleen tarkastelua kohdassa 20 suosituksissa on perustavanlaatuisen tärkeää, että pyrimme tänä uutena hetkenä, mikä meillä nyt on, kun puhutaan tässä jo siitä, että kriisistä ollaan, lähtem- ollaan pääsemässä eroon, niin tätä nostetaan käytettävä hyväksi, jotta saataisiin asetettua uudenlaiset oikeudenmukaiset mm, olosuhteet myös palkan suhteen naisille työelämässä. Ja toiseksi, mitä tulee sanktioihin, niin onnittelen tästä myös, koska te puhutte tässä sellaisesta ympäristöstä tai, tai kontekstista, jossa voimme antaa oman panoksemme eurooppalaisessa ympäristössä. Ja tämä voi toimia myöskin käytänteenä, hyvänä käytänteenä muillekin yrityksille, jotta ne ymmärtäisivät, että yhteiskuntavastuu pitää sisällään myös tasa-arvokysymykset työ työympäristössä ja palkkakysymykset niin ikään. Myöskin keskeisen tärkeätä on mielestäni palkkojen läpinäkyvyys. Tässä on vielä paljon parannettavaa jäsenvaltioissa ja tähän liittyen myöskin mahdollisuus saada oikeutta. Tietenkin, koska nyt on muodikasta puhua tietyistä aiheista, niin minä en nyt välttämättä koska yleensä aina ei välttämättä käytetä kaikkia toimenpiteitä kannusteena, vaan annetaan enemmänkin keppiä, mutta täytyy miettiä, että, että mitenkä näitä kannusteita tai keppejä sitten tarjotaan jäsenvaltioille. Kuinka toimia sellaisten jäsenvaltioiden suhteen, jotka eivät tee mitään aktiivista tilanteen parantamiseksi. Ja sitten täällä on aspekteja, jotka liittyvät myös eläkkeisiin. Ja Euroopassahan on, tämä on yhä tärkeämpi kysymys. Ja Euroopassa on yhä enemmän köyhiä naisia. On yhä enemmän suuressa niukkuudessa eläviä henkilöitä, ja erityisesti naisia. Tietyt ammatit myös ovat ikään kuin femininisoitumassa ja samanaikaisesti maskulinisoitumassa tietyt toiset. Ja tämäkin johtuu osittain kriisistä, joka heikentää työolosuhteita ja paikka, palkka, palkkatasoa. Myös epätyypillinen työ on hyvin tyypillistä naisten kohdalla ja tämä pitää sisällään aivan erityisproblematiikkaa. Sitten kysyisin erityistä kohdasta 26 suosituksissanne. Siinä pyydetään komissiolta tutkimusta, jossa verrattaisiin sellaisten naisten tilannetta, joilla on lapsia, sellaisten naisten tilanteeseen, joilla ei lapsia ole. Haluaisin hieman kysyä, että mikä teidän tavoitteenne tässä on, koska minua hieman pelottaa, että kun tällä hetkellä on niin paljon epä tyypillistä työtä, niin meillä on usein se tilanne, että ne naiset, joilla ei ole lapsia, eivät välttämättä ole edes pystyneet ajattelemaan, että taloustilanne tai, tai äh, tällainen nämä työn, työelämän äh, hankaluudet tekisivät heille yhä vaikeammaksi hankkia aikanaan lapsia. Eli nimenomaan tämä epätyypillinen työtilanne ja pätkätyötilanne on sellainen asia, joka työ, tuo erityispaineita myöskin näille lapsettomille naisille. Eh, Missi Soidrova. Sitten Soidrova. Mm, oui, merci, je voudrais... Euh, Kiitos. Haluaisin myös kiittää kollega Saborskaa minä haluaisin nostaa esille kolme asiaa, jotka nousevat esille. Ihmisarvo, oikeus ja ähm, äitiys- ja hedelmällisyysasiat. Mikäli puhutaan sanktiosta, niin olin sitä mieltä, että naiset voivat rangaista yhteiskuntaa kieltäytymällä hankkimasta lapsia. Tämä sanktio on sanktio kaikille yhteiskunnille. Valitettavasti hedelmällisyysaste on aivan kriittisen tärkeä asia, ja olen sitä mieltä, että direktiiviä eri asetukset ovat tärkeitä. Tärkeintä mielestäni on kuitenkin se, että naiset saavat tukea, he saavat parempaa palkkaa, äitiyttä arvostetaan enemmän ja heidän rooliaan vanhempina arvostetaan enemmän. Muuten koko, muuten koko Euroopan, eurooppalainen yhteiskunta kärsii. Ačiū, Aš labai trumpai, nes tikrai vėluojame, nėra laiko. Pirmiausia, dėl... Ihan lyhyesti meillä ei ole enää paljon aikaa, mutta haluaisin kiittää Zaborskaa tästä erinomaisesta mietinnöstä. Olen käynyt sen läpi hyvin tarkkaavaisesti, olen kuullut asiantuntijoita tämän direktiivin arvion osalta ja meidän täytyy kyllä tehdä yhteinen päätös ja uudistaa tätä direktiiviä. Minä olen laatinut tästä työllisyysvaliokunnassa lausunnon, eli me olemme nyt laatimassa tätä ehdotustamme. Miesten ja naisten välinen palkkaero on erittäin tärkeä kysymys, eli meidän täytyy nyt katsoa, pitäisikö meillä olla yhteinen määritelmä siitä, mitä tarkoittaa vastaavan arvoinen työ. Meidän pitää korostaa avoimuutta, kun lasketaan palkat. Ainoastaan tällä tavalla tätä palkkakuilla voidaan supistaa. Sitten tämä naming and shaming. Tällaista periaatetta olisi hyvä noudattaa. mitä tulee äityyteen. Toivottavasti tämä ei jää huomaamatta. Naisethan tuntevat monia syrjintätilanteita. Eli yhdessä varmasti saamme aikaan erittäin hyvän mietinnön. Merci beaucoup à toutes les intervenants. Kiitos kaikille keskustelun osallistujille. Sandy Rajalan kommenttiin vastaisin. Minä kerroin juuri, miksi minä haluaisin kaksi tutkimusta, jota vietäisin läpi. Nämä tutkimukset osoittavat, että palkkakuilu alkaa ensimmäisen äitiysloman jälkeen. Mm, lapsettomat, lapsettomien naisten suhteen niin tätä palkakuilua ei synny. Ja mikäli lapsettomat ja lapselliset lapset yhdistetään, niin tässä rangaistaan kenties entistä enemmän sellaisia naisia, joilla on lapsia, sillä tuolloin palkkakuilu on suurempi kuin tämä 16 prosenttia, joka tutkimuksissa mainitaan näiden tutkimusten tulokset äh, voivat myös tuoda esille äitiyden vaikutuksen, mitä tulee yhteiskunnan yleiseen hyötyyn. On tärkeää, että on selkeät tulokset, jotka osoittavat, että onko kyseessä äitiys vai naisten syrjiminen yleisesti ottaen, joka tämän palkkakuilun luo. Kiitos siis todellakin paljon kaikista näistä ajatuksista. Olen iloinen saadessani käsitellä teidän tarkistuksia järjestän kokouksen, jossa käsitellään näitä tarkistuksia, että voin selkeyttää kantaa, niin kiitos. Kiitos paljon. Savorska takarajatarkistusten jättämiselle on 15. huhtikuuta kello 12 mennessä. Puhujia on vielä, anteeksi. Kiitos. Jeszcze ja chciałabym prosić o głos. Pani przewodnicząca. E, Kiitoksia puheenvuorosta, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Bardzo dobrą pracę. Niin, minä katson, että edustaja Saborska on tehnyt aivan erinomaista työtä mietintöä laatiessaan. Enkä halua äh, haluaisi, että siihen tehtäisiin paljon muutoksia. On totta, että meillä on paljon direktiivin täytäntöönpanossa, mutta kuten edustaja Saborska, Saborska totesi, niin jopa oikeusmääräyksissä tai jopa oikeusmääräykset ovat sellaisia, että niillä ei saada nopeita muutoksia aikaan ja tuloksia. Olen iloinen, että äitiyslomaan liittyvät muutokset kohdistuvat lasten saamisen sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihin. Ratkaisut, joita esittelijä ehdottaa, nimittäin muun muassa se, että otetaan huomioon perheen parissa vietetty aika, eli tämä palkaton työ, on oikein hyvä ajatus ja askel tilanteen parantamisen suuntaan, jotta naisilla olisi parempi tilanne EU:ssa. Meillä on sellainen lauseke, jossa todetaan, että naiset saavat 30 prosenttia matalampaa eläkettä kuin miehet. Jos onnistumme panemaan täytäntöön esittelijän ehdottavat muutokset, niin ehkäpä eh, eläketaso olisi lähempänä samaa. Ja on hyvin tärkeää, että kun naiset omistavat aikaa perheelleen, niin on tosi asia, että he saavat huonompaa eläkettä, koska he maksavat vähemmän eläkemaksuja, koska työaikakin on vähempi. Ja toisaalta sitten naisten työtä aliarvostetaan yhte- yhteiskunnassa. Mutta naisten tekemä työ samanaikaisesti kuitenkin myötä vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Ja pidän siitä tavasta, jolla edustajat Saborska ehdottaa myöskin perheille omistetun ajan laskemisen mukaan eläkettä laskettaessa. Meidän mielestämme on oikein hyvä ajatus, että naisten roolia yhteiskunnassa arvostetaan. En haluaisi todellakaan tähän paljon muutoksia esittää, mutta sen sijaan haluaisin lisää yksityiskohtia. Ja tarkoitan tällä sitä, että otettaisiin mukaan harmonisoinnin ajatus myös eu työntekijöiden kohdalla. Kuinka, sen, kuinka se nähdään käytännössä? Ja mm, se, mikä minua hieman huolestuttaa, on ehdotus siitä, että todistustaakka käännettäisiin jotenkin. Olen ymmärtänyt, että työntekijällä on aina huonompi asema työnantajaan nähden ja työntekijä. Työntekijä saattaa tarvita sellaista, jonkinlaista sellaista oikeusapua tai oikeusta, oikeudellisia takuita niin, että hän ei joudu altavastaajan asemaan. Mutta en haluaisi kuitenkaan taakoittaa työnantajaakaan, koska työnantajan ei pidä joutua kantamaan koko todistustaakkaa. Minun mielestäni PK-yritysten taakka ei pitäisi olla sama kuin suuryrityksillä. Eli ehkä jonkinlaista eriytymistä näiden kahden yritysryhmän välillä pitäisi ottaa käyttöön. Ja sitten vielä viimeise, viimeinen ajatukseni olisi se, että en ole ihan varma, että mikä naisryhmä pitäisi sisällyttää tähän mainittuun tutkimukseen, eli äidit, lapsettomat naiset, vaiko molemmat ryhmät? Olisin kiitollinen hieman tarkennuksista. Um, Asia lopun käsitelty esityslistalla on vielä yksi kohta. Valitettavasti ymmärrettävistä syistä tulkimme joutuvat lopettamaan työnsä 12.30. Tämä viimeinen kohta esityslistalla koskee tutkimusta ja tämä liittyy vanhempainvapaasta annettua direktiiviä ja sen täytäntöönpanoa Meillä on asiantuntija puhumassa täällä, ja koska tulkit lähtevät kolme minuutin kuluttua, niin tämä esitelmä voidaan pitää englanniksi ja sen jälkeen keskustelu voidaan käydä englanniksi, jotta voi jäädä käsittelemään aihetta. Tohtori Selva, olkaa hyvä. Kiitoksia. Nyt on kyseessä toinen direktiivi ja täytyy muistaa, että tähän liittyy monia kysymyksiä ja voin keskittyä ainoastaan muutamaan. Eli tässä raportissa olen ajatellut direktiiviä oikeudelliselta kannalta, mutta enemmän minua kiinnosti vielä sosiaaliset vaikutukset tämän direktiivin osalta. Ensin konkreettiset säännöt. Yksi suurempia muutoksia oli se, että minimikesto on pidennetty 304 kuukauteen ja analyysini mukaan kaikki maat ovat noudattaneet tätä uudistusta, mutta tietysti on vaihtelua keston suhteen valtaosassa maita. Vanhempainvapaa on 6-12 kuukautta. Ja sitten toinen tärkeä kohta mielestäni on se, että yksi kuukausi on henkilökohtainen siirtämätön vapaa. Ja EU-lainsäätäjät olivat neutraaleja, mutta tarkoituksena oli saada maat saman isät jäämään kuukaudeksi isyyslomalle. Ja ainoastaan 18 maata on noudattanut tätä sääntöä. Ja tämä ryhmä on hyvin monimuotoinen, tulee eri osista Eurooppaa. Eli tässä ei ole mitään sellaista jakolinjaa, jota voitaisiin soveltaa tiettyihin piirteisiin. Sitten lapsen ikärajaa Eli vanhempain vapaata pitäisi voida käyttää lapsen kahdeksanteen ikävuoteen asti. Ja miksi tämä saatu ajatu käyttöön? Me halusimme, että vanhempainloman käyttö olisi joustavampaa. Ja ainoastaan kuusi maata ovat asettaneet selkeän ikärajan kahdeksan vuotta. Valtaosa maista tarjoaa kiinteät säännöt. Ja usein tätä käytetään yhdessä ehkä kahdessa osassa ja pidemmän ajan, erityisesti maissa, joissa vapaata voi pitää kaksi-kolme vuotta. Ja sitten lyhyesti vielä puhuisin näistä korvauksista. Tämä nyt ei selkeästi ole kirjattu direktiiviin, eli minkä tyyppisiä korvauksia pitäisi liittää näihin oikeuksiin Ja sanoisin vielä, että meillä on maksutonta vanhempainvapaata ja sitten on kiinteitä maksuja, eli pieni kuukausimaksu, kaksi, kolme, jopa neljä vuotta jossain maissa, mutta sitten on myöskin maita, joissa on hyvin avokatisia maksuja, jopa 100 prosenttia palkasta. Ja sitten nopeasti toinen osa tästä raportista, eli direktiivin yhteiskunnallinen vaikutus. Eli ensinnäkin, kuka hyödyntää tätä vapaata, eikä ole mikään yllätys, että kyseessä ovat lähinnä naiset. Ja tässä nyt on tämä miesten ja naisten välinen suhde. Eli tässä näkee, että ainoastaan puolitoista kertaa enemmän naisia kuin miehiä mutta sitten kun on kyse yli vuoden mittaisista vapaista, niin sitten naisia on enemmän kuin miehiä. How much uh, more engaged uh, in taking parental leave. Uh, if we then uh, look uh, closely at men, and the EU average, uh, uh, if we look at the all